kierrokset on hoidettu. Onnittelen kaikkia kollegoita valinnoista. Enää jäljellä on yksi äänestys, valiokuntien jäsenten lukumäärä. Tässä on puheenjohtajakokouksen päätösehdotus. Pyytäisin osoittamaan, puollatteko tätä päätöstä. Vastaan Vasta Tyhjää. käsittääkseni yksimielisesti hyväksytty. Kiitos oikein paljon. Keskeytän istunnon kello 15 asti.